Tänään meillä on esityslistalla joukko päätöslauselmia. Oletteko te nyt valmiina? Ensimmäisenä esityslistalla on päätöslauselma, joka koskee ihmisoikeuksien puolestiin vainoa Azerbaidžanissa. Me aloitamme äänestyksen. Tarkistus 1. Kättä nostamalla puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Herra Borgetsio, työjärjestyspuheenvuoro. Liittyykö se tähän päätöslauselmatekstiin? Olkaa hyvä. Eh, merci, president. Un richiamo regolamento. Eh, Kiitos puhemies. Haluaisin vedota työjärjestykseen ja sen pohjalta kysyä, että äm, kun skotit tällä hetkellä päättävät äh, omasta riippumattomuudestaan, niin äh, ajatteko lähettää heille jotain viestiä? Okei. Okay, um... Selvä. Seuraava äänestys on tarkistus kaksi. Kättä nostamalla puolesta äänet vastaan, tyhjää, hyväksytty. Nyt koko päätösosama teksti kokonaisuudessaan puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Seuraava asia. Päätös teksti, joka koskee Burundia ja erityisesti Pierre Claver Mombimban tapausta. Yhteinen päätösauselma esitys seitsemältä poliittiselta ryhmältä Äänestämme koko tekstistä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraava asia. Ihmisoikeusrikkomukset Bangladeshissa. Yhteinen päätöslauselma esitys kuudelta poliittiselta ryhmältä. Äänestämme alkuperäisestä tekstistä kohdasta kaksi kohta kohdalta kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Nyt koko päätösosama teksti kokonaisuudessaan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraava päätösasema teksti liittyy Ukrainan tilanteeseen ja EUn ja Venäjän suhteisiin. Yhteinen päätösasema esitys viideltä poliittiselta ryhmältä. Aloitamme tarkistuksesta neljä. Siinä on tehty suullinen tarkistus. Herra Ostrovicis, olkaa hyvä. Thank you, Madam President, colleagues, uh, ladies and gentlemen. Kiitos. Ähm, tarkistus on enemmän lingvistinen luonteeltaan. Sen sijaan, että sanotaan can be, ehdotan, että sanotaan should be Eli silloin koko virke olisi, että vahvasti painottaa, että pitäisi olla poliittinen ratkaisu tähän konfliktiin. Kysyn nyt, vastustaako kukaan tätä tarkistusta? Ei, joten äänestämme tästä tarkistuksesta neljä näin. You should have been quicker. Teidän olisi pitänyt nopeammin vastustaa. Katsotaanko täällä 40 vastustajaa? Ilmeisestikään ei. Joten äänestämme tästä tarkistuksesta näin suullisesti muutettuna puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kohta kaksi tarkistus yhdeksän. Kättä nostamalla puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus 10. Siin, siinkin on suullinen tarkistus. Herra Fleckenstein. Olkaa hyvä, herra Fleckenstein. Voitte esitellä suullisen tarkistuksen. Ja, Frau Präsidentin, wir... Rouva puhemies, pyydämme ja olemme tästä keskustelleet muiden poliittisten ryhmien kanssa, että kappaleen 10 loppuun, aivan loppuun, sanat on the ground korvataan sanoilla Ukrainassa, eli ei kentällä vaan Ukrainassa. Vastustaako tätä kukaan? Tätä suullista tarkistusta? Ei. Sitten äänestämme tarkistuksista näin suullisesti muutettuna. Puolesta pyydän anteeksi. Tämä onkin nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. It is closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Siirrymme tarkistukseen kaksi, joka on tehty kohtaan 17 kättä nostamalla puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 11 nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus kolme. Kättä nostamalla puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 12 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 1. Kohta kohdalta. Ensimmäinen osa puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 6 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan koneellisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Siirrymme kohtaan 28. Alkuperäinen teksti kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan koneellisesti. Tämä nyt ei ollut varmaa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus seitsemän. Kättä nostamalla puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 13 puolesta. Vastaan tyhjää, hyväksytty. 14 kahdessa osassa nimenhuutoäänestyksenä. Ensimmäinen osa, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Toinen osa nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus kahdeksan. Jälleen nimen huutona. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 5. Kättä nostamalla puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Sitten koko päätösasema teksti puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraava päätöslauselma on EUn toimetta Ebola-epidemian torjumiseksi. Yhteinen päätöslauselma teksti on esitetty viiden ryhmän voimin. Ja ennen kuin me äänestymme koko päätöslauselman tekstistä kokonaisuudessaan, Rova van der Stoch on pyytänyt työjärjestyspuheenvuoroa. Olkaa hyvä. Yes, please. Ich möchte eine Anmerkung zur Haluaisin tehdä esityksen liittyen työjärjestykseen. Eilisiltana saimme tämän tekstin kello 20, 27 sivua englannin kielellä eilen kello 20 ja tänään kello 12 meidän tulee äänestää. Haluan pöytäkirjaan merkittäväksi, että näin Euroopan parlamentti ei voi työskennellä. It's noted, but still. Kirjaamme tämän pöytäkirjan, mutta aikaraja oli juuri tuo ryhmien teksteille tätä ryhmien tarkistukselle. Nyt koko teksti kättä nostamalla puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavana päätöslauselma, joka koskee Irakin ja Syyrian tilannetta sekä isis järjestöjen toteuttamia hyökkäyksiä mukaan lukien vähemmistöjen vaino. Ensin yhteinen päätöslauselma teksti viideltä poliittiselta ryhmältä. Tarkistus kolme. Kättä nostamalla puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus neljä puolesta. Vastaan tyhjää, hylätty. Tarkistus yksi puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Tarkistus viisi puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Alkuperäinen kohta yhdeksän kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta 10 alkuperäinen teksti jälleen kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus kaksi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Hyväksytty. Nyt koko sama teksti puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Siirrymme nyt päätösauselman tekstiin, joka koskee Libyan tilannetta. Yhteinen päätösauselman esitys poliittisilta ryhmiltä. Aloitamme tarkistuksesta kolme kättä nostamalla puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus neljä puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus kuusi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus viisi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus yksi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Johdantonsan kappale K kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Toinen osa puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus kaksi puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Koko päätösaseman teksti puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Siirrymme nyt sitten tekstin, joka koskee Israelin ja Palestiinan tilannetta Gazan sodan jälkeen ja EUn roolia. Herra Lambsdorff on pyytänyt työjärjestyspuheenvuoron. Ich hätte eine Frage an... Minulla oli kysymys teille, rouva varapuhemies. Miksi äänestämme ensin yhden ainoan poliittisen ryhmän tekstistä kun meillä on kuitenkin yhteinen päätöslauselma EPPltä, SDltä, ECRltä ja ALDelta, eli usealta ryhmältä. Tämä oli ensimmäinen kysymykseni. Toinen kysymykseni. Me haluamme rajoittaa nimenhuutoäänestykset vain keskeisiin avainäänestyksiin, mutta mutta yksi poliittinen ryhmä on nyt pyytänyt tällaisia nimenhuutoäänestyksiä joka ikisestä kohdasta. Voitteko selittää miksi? No... Herra Lambsdorff, kirjan, kirjamme tämän pöytäkirjan, mutta te varmaan tiedättekin jo vastauksen. Tämä on normaali käytäntö. Numerisessa järjestyksessä äänestämme teksteistä ja ensimmäisenä annettiin juuri tämä teksti, joten tämä on sääntöjen mukainen järjestys ensimmäisen päätösaseman teksti, joka tulee QE-ryhmältä. Sinne on joukko nimenhuutoäänestyksiä, joten pyydän, että nyt aloitetaan äänestys. Kappale 1, nimenhuutoäänestys, äänestys alkaa, äänestys päättyy. Hylätty. Kohta kolme, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Kohta neljä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Kohta viisi. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. hylätty. Työjärjestyspuheenvuoro, olkaa hyvä. Presidentin, können wir das... Niin puhemies, emmekö me voisi äänestää unblock? Eli kukaan sitä vastusta. Um, is anyone opposing? Vastustaako kukaan tätä ajatusta? Siinä tapauksessa Äänestän kohta kohdalta. Kohta kahdeksan. Nimenhuuto äänestys jälleen kerran. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Kohta kymmenen. Alakohta D. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Kohta 10. Kohta E. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Kohta 10 F. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Kohta 10 I. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Rova Beres, työjärjestyspuheenvuoro. Olkaa hyvä. Rova puhemies, suokaa anteeksi, olen niin kokematon täällä. Minä tässä vain kysyn erästä asiaa. Minkä artiklan pohjalta työjärjestyksessä me toimimme äänestyksessä tässä järjestyksessä, jossa asiat nyt ovat tänään? Yleensä, niin minusta vaikka, ehkä minä olen väärässä, mutta yleensä yhteinen kompromissiteksti, joka on ryhmien esittämä, otetaan äänestyksessä aina ensimmäisenä. Korjatkaa minua ihmeessä, mikäli olen nyt väärässä. So, this one here. I'm sanottiin, että tämä perustuu työjärjestyksen artikla 123 alakohdalle 4. Siellä lukee, että yhteinen päätösaseman teksti korvaa muut päätösaseman tekstit, jotka aiemmin on esitetty, mutta ei niitä, jotka ovat muiden poliittisten ryhmien, valiokuntien tai jäsenten tekemiä. Tässä vastaus. Kohta 10. K. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Kohta 10 M. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Johdantonsa on kappale E. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. hylätty. johtokappale F, nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. johtokappale G, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Johtokappale I, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Sitten koko päätösaseman teksti, nimenhuutoäänestys, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Siirrymme Päätösaseman tekstiin, joka on esittänyt vihreä ryhmä kättä nostamalla puolesta. Vastaan tyhjää, hylätty. Sitten päätösosamateksti. Tämä oli aivan ilmiselvä tulos. Päätösosamateksti EFDD-ryhmältä kättä nostamalla puolesta vastaan hylätty. Nyt siirrymme sitten yhteiseen päätöslauselmatekstiin jonka ovat esittäneet neljä poliittista ryhmää. Aloitamme tarkistuksesta viisi. Nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus kuusi. Kättä nostamalla puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus 7. Nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus kahdeksan nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus yhdeksän kättä nostamalla puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus yksi kättä nostamalla puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Tarkastus 10 nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. If no one, if there are opposition. Eli kukaan vastusta, tai mikäli joku vastusta, ei voida äänestää yhtä ryhmänä. Joten tarkastus 10 nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa, äänestys päättyy. hylätty. Tarkistus 11. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 12. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 13. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 14. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 15. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. hylätty. Tarkistus 16. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 17. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 2. Kättä nostamalla puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. Tarkistus kolme, nimen huutona, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus neljä, kättä nostamalla puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Päätösasema teksti kokonaisuudessaan huutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. hyväksytty. Nyt siirrymme päätösohjelmatekstiin, joka liittyy komission, dele- liittyy komission delegoituun asetukseen markkinoille pääsun osalta. Siinä on kun kyse Fitchistä. Koko sama teksti nimen huutona äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Kiitoksia kollegit. Nyt siirrymme äänestysselityksiin. Kahden minuutin kuluttua.